vaan näihin eri näkökohtiin, jotka koskevat suoraan budjettivaliokuntaa. Eli ensinnäkin tämä komission suunnitelma on mielestäni oikein hyvä. Se on ensimmäistä kertaa, kun komissio on kehitellyt tällaisen yleisen lähestymistavan koko maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan ja että se on esittänyt riittävästi henkilökuntaa ja taloudellisia resursseja näihin ongelmiin vastaamiseen. Siitä syystä minä kannatan tätä komission hanketta. Niin, anteeksi, mitä? Eli tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa, sanoo puheenjohtaja. Niin kyllä. No minä sanon globaali, koska minun mielestäni se oli paremmin käsitettävissä kuin sana holistinen, hyvä puheenjohtaja. Olen siis erityisesti painottanut myös sitä, että tässä globaalissa komission ohjelmassa on kaksi mekanismia, joita meidän tulee tukea, koska niihin on suhtauduttu joidenkin jäsenvaltioiden puolesta jopa aivan vihamielisesti. Ensinnäkin 40 000 henkilön käyttöönotto 250 000 euroa menee siihen ja lisäksi Afrikan mantereella toiminta, joka maksaa 100 miljoonaa Nämä ovat nämä ensimmäiset asiat, jotka kannattaisi ottaa esille ja tukea komission suuntauksia tässä suhteessa. Toiseksi kannatan sitä lisäystä, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2017 maahanmuutta turvapaikkaa rahastoon, joka nostaa 210 000 eurolla tätä 200 000 euron budjettia. Erityisesti haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että komission täytyisi tehdä mahdollisimman tarkka arvio niistä tarpeista, jota tarvitaan tähän maahanmuuttorahastoon, jotta voitaisiin mahdollisimman nopeasti, jos sille tarvetta löytyy, tehdä esitys, joka koskee maksumarahojen lisäämistä ähm, rahoitusnäkymien puitteissa. Tämä on se ehdotus, jota meidän täytyy ehdottomasti pohtia, aivan kuten kuulitte tässä Pääjohtajahan otti esille näitä ongelmia, joita meillä on seuraavien vuosien aikana tulossa ainakin rahoitusnäkymien loppuun asti. Lisäksi huomioin Frontexille myönnettäviä varojen lisäyksen, mutta pyydän myöskin kahta asiaa. Eli, että annetaan henkilökuntaa lisää, jotta mahdollistetaan se, että se voi hoitaa toimintansa. Ja Pyydetään komissiolta lisätietoa ehdotuksesta Frontexin mandaatin uudentamiseksi, palautuksen järjestämiseksi. Lisäksi huomasin yhden asian, joka hieman hätkähdytti. Komissio ehdottaman budjetin puitteissa artik- se kohta, jossa tuetaan laillista maahanmuuttoa ja ulkomaalaisten integrointia on ja tehokasta palautuspolitiikkaa on laskussa vuoteen 2015 verrattuna. Tältä pitäisi tiedustella, onko se johdonmukaista. Lisäksi tuen äh, toiminta, aivan kuten Legeri mainitsi, meidän täytyy harmonisoida ehdottomasti oikeuskäytäntö, varsinkin turvapaikanhakijoiden kohdalla. Kaikki eri muodollisuudet täytyy täyttää ja samalla meidän täytyy katsoa niitä kriteereitä, joiden myötä myönnetään turvapaikka tai sitten ei. Eli Eli eri jäsenvaltioiden välillä on valtavia eroja. Joissa jäsenvaltioissa on yksi mahdollisuus kymmenestä ylipäätään tulla hyväksytyksi, kun taas toisessa jäsenvaltiossa se on esimerkiksi viisi, kuusi mahdollisuutta kymmenestä. Eli jos on... Mikki. Jos yksi valtio on hylännyt tämän, niin voiko siirtyä toisen jäsenvaltioon? Ei, vaan tämä on nimenomaan Eurodac ja Dublin-mekanismi, eli kun ollaan yhdessä jäsenvaltiossa, silloin otetaan nämä sormenjärjet henkilö identifioidaan, pyritään identifioimaan lähtömaa, ylipäätään identiteettiä ja ottaa siis sormenjäljet, jotka sitten laittaa Neurodac-järjestelmään niin, että sitten kun henkilö hakee turvapaikkaa yhdessä maassa, niin katsotaan Eurodakin sisältä, että ovatko henkilön sormenjäljet olemassa järjestelmässä. Ja joku, joka näin on tehnyt, niin hänen hakemustaan ei voida hyväksyä, vaan hänet täytyy siinä tapauksessa palauttaa sinne jäsenvaltioon, joka on tämän alkuperäisen tutkimuksen tehnyt. Lisäksi se, että automaattisia ja lineaarisia vähennyksiä ei tehtäisi, siinä me pohdimme näitä operationaalisia tarpeita joka virastolla erikseen keskipitkän ja pitkän aikavälin strategian puitteissa. Kuulitte pääjohtaja, joka totesi, että meillä täytyy olla tällainen strategia, joka kattaa kaikki eri eh, toiminnot ja joka kattaa siis rahoituspuolen ja henkilökunnan. Eli tässä hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, oleellinen osa näistä näkemyksistä, jota sisällytän tähän näkemykseen, Ja mielelläni otan vastaan teiltä sitten parannusehdotuksia. Kiitos tästä synteettisestä esityksestä, mutta kuinka paljon se valaisikaan meitä ja antoi meille lisää tietoa ja jatkoi tätä keskustelua, joka meillä oli johtaja Legerin kanssa. Kiitos myös välitys jota te harjoitatte LIBE- ja budjettivaliokunnan välillä hetkellä, jolloin se on todella tarpeellista. Nyt annan puheenvuoron edustajalle Vialle. Eh, presidente. Eh, il tema... Kiitos puheenjohtaja. Välimeren alue on äh, hyvin vakava aihe tänä päivänä. Kaikki, jotka elävät tuolla Välimeren äh, ympärillä, elävät siinä todellisuudessa. Itse minä tulen Sisiliasta, joka on ehkä se kaikkein tärkein maahanmuuttajien satama tällä hetkellä. Me tiedämme, kuinka tilanne vaikeutuu päivä päivältä ja nyt on haettu tukea Euroopasta niin, että Eurooppa ottaisi tällaisen äh, yhteisen otteen äh, koko tähän asiaan niin, että se ei koskisi vain äh, rajavaltioita. Ja nyt puhumme budjetista ja minä viittaankin nimenomaan budjettinäkökulmaan puheenvuorossani. Ei ole niin, että tässä puhuttaisiin jostain sattumasta vaan me puhumme prosessista, joka on kehittynyt jo vuosikausia ja kehittyy vielä moneen kertaan. Eikö DAP viitosen pitäisi olla niitä varoja, joita käytetään? Ja siitä, että budjet, millä tavalla budjettivaroja voitaisiin käyttää uudella tavalla – Tässä on kysymys vuosikausia kestävästä liikkeestä ja sen vuoksi varoja tarvitaan ja sen vuoksi pyytäisinkin, että valiokunta seuraavaan budjettiin huolehtii siitä, että varoja on tarpeeksi. Pyytäisin myös, että neuvosto, eli siis hallitusten päämiehet, laatisivat esityslistan tästä asiasta – ja että tässä olisi mukana näitä uutuus, kuten esimerkiksi hotspot identifiointia varten. Me puhumme esimerkiksi näiden maahanmuuttajien tai maahantulijoiden jakamisesta. Yli viikonlopun aikana 5-6 tuhatta ihmistä tulee minun alueelleni. Eli tämä on jotain ihan suuruusluokalta ihan muuta. Kun budjettivaliokunta ja libevaliokunta valiokunta käsittelevät nyt tätä asiaa, niin te tulette huomaamaan, että tässä on kysymys asioista, joista te ette koskaan voineet edes uneksia. Mutta tämä tapahtuu tämän päivän Euroopassa. Sen vuoksi meidän on tehtävä nyt jotain uutta, tehtävä enemmän. Sen lisäksi, että luodaan nämä hotspotit ja erityisrakenteet ensimmäistä kohtaamista varten, vastaanottoa varten, niin koko budjettimenettelyä täytyy myös sopeuttaa niin, että meillä on erityisiä varoja niin, että ei tarvitse vuosi vuoden jälkeen aina uudelleen miettiä, mistä nämä varat löydetään. Ja vielä viimeinen kommentti. Nyt kun me lähest, kesä lähestyy ja pakolaisvirrat kasvavat, silloin juuri Euroopan on tehtävä eniten raja-alueillensa. Ja rendezvous à, Kiitos edustajalla Viia tapaamisiin Kataniassa. jäämme tänne. Ja nyt ottaen huomioon meidän aikataulumme varmasti jotakin muutakin voitaisiin tässä vielä hahmotella, mutta yksi keskeisen tärkeistä kysymyksistä, joka pitää käsitellä, kun me tiedämme näin, että nämä muuttovirrat ovat räjähtämässä käsiin, jolleivät ole jo räjähtäneet käsiin, niin kuin johtaja Legeri meille äsken kertoi. Nyt aion kertoa teille koordinaattoreiden tekemistä päätöksistä 8. kesäkuuta päätettiin antaa lausunto vuoden 2014 Euroopan investointipankin vuosikertomuksesta. Guardia Sabal on tästä selontekijä. Me halusimme antaa lausunnon siitä Establishing Provising Mission kansainvälinen miten lähdetään kansainvälisesti soilemaan Italiaa ja Kreikkaa, eli on kyse näistä muuttovirroista ja miten laaditaan soilutoimenpiteet? EPP-ryhmä on vastuussa tästä lausunnosta. Työohjelma on erittäin tiivis, niin sovittiin tänä aamuna, että teidän puheenjohtajanne ottaisi tehtäväkseen kirjoittaa kirjeen Libe-valiokunnalle ja äh, sen sijaan halutaan laatia mietintö, miten joustovälinettä voitaisiin ottaa käyttöön, kun lähdetään suojelemaan kansainvälisesti Italiaa ja Kreikkaa. Jose Manuel Fernandes on esittelijä äh, laatimassa mietintöä siitä, miten otetaan solidaarisuusrahaston varoja käyttöön jolla maksetaan etukäteismaksuja vuoden 2016 budjetista. Edustaja Kristo Furu on esittelijä EPPstä. 16. kesäkuuta koordinaattorit kokoontuivat ylimääräiseen kokoukseen sopiakseen siitä, miten oikeudenmukaisesti voidaan jakaa LIBE-valiokunnan jäsenet ja budjettivaliokunnan jäsenet valtuuskuntaan, joka lähtee Sisiliaan tämän vuoden heinäkuussa – teimme periaatepäätöksen budjettivaliokunnasta kahdeksan jäsentä ja LIBE-valiokunnasta neljä jäsentä. Tämä synnytti niin suurta mielenkiintoa tämä valtuuskunnan matka, niin sovittiin, että voitaisiin mahdollisesti ajatella kaksinkertaista edustajien määrä. 12 virallinen luku. Siihen lisättäisiin 12 pourront être satisfaits. Lisämatkustaja. Toivottavasti tämä nyt miellyttää kaikkia. Koordinaattorit päättivät myös, että kun puhutaan vuosittaisesta jäsennetystä vuoropuhelusta, niin pyydettiin aivan erityishuomiota komissiolta siitä, miten lähdetään tarkistamaan monivuotista rahoituskehystä – komission pitäisi kirjata tämä tarkistustavoite ensi vuoden työohjelmaansa. Me myös toivoimme, esitimme toivomuksen EUn tilintarkastustuomioistuimelle, jotta se tulisi selvittämään, selkeyttämään meille tilannetta siitä, mitkä, miten, miten voidaan toteuttaa ja ottaa huomioon määrärahoissa eu toiminnassa nimenomaan kohesiomäärärahat. Aivan erityistehtävä maksamattomista maksuista, mitkä ovat näkymät monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Tässä on vähän niin kuin lamaannuttu, kun ajanettiin, että ensi vuoden lopussa on vain kaksi miljardia maksamatta, maksamatta mutta tämä oli, tässä oli kyse vuoden 2007-2013 MRKsta, joten ei ole kai siis mitenkään ihmeellistä, että meillä kasaantuu näitä maksamattomia laskuja myös tämän rahoituskehyksen kauden lopussa myös siitä, mihin eu määrärahat kohdennetaan, mikä on määränpää. Puhuttiin myös erityisrahastoista, haluttiin tarkistaa. Siis kun on kyse virastoista muun muassa, haluttiin tarkistaa, että ei ole mitään erilaisia linjauksia olemassa, jotka voisivat vaarantaa alkuperäiset määränpäät ja tavoitteet koordinaattorit hyväksyivät myös kaksi teidän puheenjohtajanne luonnosta Yksi niistä on suunnattu kollega Antonio Panzerille. Hän on äh, puheenjohtajana. Hän on valtuuskuntien konferenssin puheenjohtaja ajatuksena oli parantaa koordinaatio eri, valtuuskuntien, e, eri valiokuntien ja valtuuskuntien välillä. Hän on valtuuskuntien puheenjohtajan konferenssi Patriciolillo, joka haluaa jatkaa erityisrahaston käyttämistä, kun puhutaan mm, joistakin maista, jotka joutuvat hankalaan epäilyisen asemaan Venäjä-pakotteiden takia. No niin, nyt siirrymme sitten äänestykseen. Meillä on hyvin paljon äänestettävää. Pyydän teitä käyttämään sähköisiä äänestyskortteja. Donc, euh... Scrutin est ouvert. No niin, testaamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Il y a 3 à 34, 34 à 36. 34-36. Kaksi ääntä ei ole käytetty, kun kortit olivat näissä laitteissa. 35 tällä hetkellä. Meiltä puuttuu yksi ääni, yksi äänestäjä. Me halusimme vain tarkistaa, onko täällä yksi äänestys laatikko, jota oli käytetty, äänestyspiste. Bon, écoutez. Euh, no, Jokainen on, on nyt oman, on vastuussa omasta äänestämisestään. Lähdemme ensiksi äänestämään Jose Manuel Fernandeksin mietinnöstä, jossa puhutaan vuoden 2016 talousarvista trilogia koskevan neuvotteluvaltuudet. Edustaja Böge, olkaa hyvä. Ihan lyhykäisesti. Kollega Holmajer ja minä teimme tarkistuksen 41 ja 42 ja 73 liittyen ulkoisiin rahoitukseen välineisiin halusimme sillä luoda ongelmia eikä ratkaista niitä, joten me vedämme nämä tarkistukset takaisin, mutta sanon mitarista kuitenkin, että ajallisesti eh, tai se, että on erittäin tärkeää, että me saamme ajankohtaista raportointia Itäristä ja sitä, mitä tapahtuu, koska se on hyvin tärkeää budjetin ja mahdollisten reservien kannalta samoin kuin mitä tulee näihin ulkoisiin rahoitusvälineisiin. Siinä on ollut tiettyjä ärsytyskohtia, mutta me käyttäydymme samalla tavalla tässä. Eli meidän mielestämme ei ole hyvä, että ulkoisten äh, rahoitusvälineiden äh, sisällöstä pitäisi puhua ja meidän täytyisi käyttää käyttää tätä poliittista mahdollisuutta myös budjettimenettelyssä. Eli vain tehdäkseni selväksi, mikä meidän kantamme on. Mutta emme halua vaikeuttaa trilogiaa tällä. Merci, monsieur Bogue, Madame Olmeyer. Kiitos, Böge. Edustaja Holmeier. Dem äh, Kollegen Böge anschließen. Niin, olen samaa mieltä kollega Bögen kanssa. Ja sitten vielä toiseksi. ITERin Raportin pitäisi tulla kesäkuussa. Komissio ei kuitenkaan vielä tiedä, koska se ilmestyy, eikä myöskään mistä, mistä he haluavat kertoa mieluiten ja mistä ei. Mutta jos perusta ei toimi, niin ei iteriäkään voida menestyksekkäästi harjoittaa. Sen vuoksi olisi erittäin tärkeää, että viimeistään syyskuussa saamme tämän raportin tai kertomuksen niin, että voimme sitten vetää johtopäätökset siitä meidän budjetissamme sellaisella tavalla, kun on tarpeellista. Se, kuinka nyt toimitaan, ei ole hyväksyttävää. Tämä kirjataan ylös. Tarkistukset, jotka vedätte pois 40, 41, 42, 43.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 se raukeaa. Aha, selvä. Eli voimme äänestää nyt sitten. Kappale 1, tarkistus 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta Siihen liittyy suullinen ö, tarkistus. Helping member states tackle structural challenges, especially the loss of competitiveness. Qui est pour? Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Siihenkin liittyy suullinen tarkistus. Migration flows. Qui est Puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 9, suullinen äh, tarkistus. Particular attention, equal access to mobility. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi A puolesta lastaan tyhjää kompromissia on hyväksytty. Tarkistukset 12, 13, 14 raukeavat. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta Siihen liittyy suullinen tarkistus. Instead of... Pahoittelee sen sijaan, että käytetään sanaa kritisoi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty, hylätty 22 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 23 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Siinä on suunnilleen osa. Represent almost no increase in real terms. Kipu. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osio Suullinen tarkistus. An emphasis on the importance of the efficiency and effectiveness of the spending. Kipu. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tar- uusi kappale 10a, tarkistus 24 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, kompromissi C puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Näin ollen raukeavat 27, 29, 29, 30, 31. Tarkistus 31, suullinen tarkistus lisänä. To article 310 TFEU. The revenue and expenditure shown in the, in the EU budget shall be in balance. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32, suullinen tarkistus. Total in the AM delete for the cohesion programs and so on. So, kiebu. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan Siihenkin liittyy 41 as second sentences. Suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 Tarkistus 38. The knock-off effects on research funding, including in the areas of energy, SMEs, climate and environment, social sciences and science in society. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi F on hyväksytty. Kappaleessa 21 tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappaleessa 21a tarkistus 50 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Eli siis tarkistus 49, sanoo puheenjohtaja. Pardonnez-moi, autant pour moi. C'est le 50 Tarkistus 50 kappaleessa 21a. Scrutin clos. Äänestys päättyy. Hylätty hylätty. Tarkistus 51. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi G. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappaleessa 22a tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty Tarkistus 56 puolesta. Se, siis sitä ei voida tähän hyväksyä. Eli siis tarkistus 57 tar- puolesta. Vastaan. Avec un amendement. Suullinen. A second sentence in paragraph 26 johon liitetään jälkimmäinen lause kappalista 26. Vielä uudestaan suullisen tarkistuksen myötä tarkistus 57. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kappalista 28 kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 67 puolesta vastaan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 UNRWA will most likely be required due to the ongoing humanitarian and political crisis in the neighbourhood area and beyond. Kiepur. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 70 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty Tarkistus 73 vedettiin pois. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78, johon liittyy suljen tarkistus. Chiefs aimed at reflecting the accompanying the economical, ecological and social changes within the EU. Kiepua. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää ylätty Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi I on hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää ylätty. Deux qui est pour. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt eh, me äänestämme lausunnoista eri valiokunnilta. Suurin osa niistä on katettuina tai ensimmäinen tarkistus, josta pitää äänestää kappaleessa kolme tulee työllisyysvaliokunnalta. Tarkistus numero kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kappalessa kuusi ehä työllisyysvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kappalissa 14 työllisyys 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Nyt meidän pitää siirtyä kappaleeseen 9, tarkistus 9, Itreltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt meidän pitää äänestää tarkistus, joka tulee kalastusvaliokunnalta. Puheenjohtaja korjaa, anteeksi, anteeksi. Agri numero 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi numero 6 kalastusvaliokunnalta, johon kuuluu suullinen tarkistus. Data, Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. De la commission. Sen jälkeen kulttuurivaliokunta kappaleessa yksi tarkistus numero yksi, johon liittyy myös suullinen tarkistus. reservations regarding the administrative division between its culture and media stands, strands. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappalissa kolme enelleen kulttuurivaliokunnasta tarkistus kolme suullinen tarkistus. The positive role of pan-European networks made up of local and national media such as Euronet Plus. Qui Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi naisasian valiokunnasta kappaleessa kaksi, tarkistus numero kaksi. The issue of gender equality should be incorporated into EU policies and addressed in the budgetary process. Kipua. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksyt. Näin ollen me voimme sitten äänestää koko mietinnöstä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kaksi äänestäjää puuttuu. No niin, nyt on kaikki. Äänestys päättyy. Herra Fernandes sai mandaatin. Eli se on siis hyväksytty. Nous avons maintenant... Nyt äänestämme seuraavasta kohdasta. Lisätarvo, lisätalousarvioesitys 1 kautta 2015. Gardia Sabal on tämän esittänyt. Teillä on aika paljon siitä. Nous y sommes, monsieur le rapporteur du budget 2016. Budget rectificatif numéro 1. Talousarvioesitys numero yksi. Eli teillä on... Notre rapporteur émet un avis. Eli tässä nyt on sitten nämä äh, äh, ryhmän äänestettävät esittelee suhtautuu myönteisesti. Eli ottakaa kantaa puolesta vastaan. Tyhjää näin nämä tarkistukset on hylätty. Ja sitten äänestetään mietinnöstä, joka liittyy tähän korjaamaan äh, lisätalousarvioon vuodelle 2015. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää <clears throat> hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Ja siinä on suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää Hylätty ilmeisesti. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. a repoussé. Par 18 voix contre 17. Eli 17 puolesta 18 vastaanta. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten valiokuntien lausunnot, ITRE, ne on kaikki katettu, TRAN, KAPA 2, investointi tutkimukseen ja kuljetukseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten regi ka- suunnan tarkistus kappale kaksi varmistaa korkean synergiatason esirin ja EPSin välillä. Samalla kuitenkin vahvistaen kerranaisvaikutusta, joka unionin panostuksella on puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin sitten kokonaisuus Nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 27 puol- puolta ääntä viisi vastaan tai viisi tyhjää. Seuraavaksi lisätalousarvio numero 3 vuodelle 2015 joka liittyy varainhoitovuoden 2014 ylijäämään. Edelleen Gardia Savallin mm, mietintö. Tarkistus numero yksi on vedetty pois. Tarkistus kaksi. Äänestetään puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Muut tarkistukset vedettiin pois. Nyt äänestämme koko tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 hyväks, 36 vastaan 31. Yksi tyhjä. 4 budget 2015. Korallisatalousarvio numero 4, joka koskee Euroopan sosiaalirahaston käyttöönottoa Romanissa, Bulgariassa ja Italiassa – Tarkistuskaksi on vedetty pois. Kolmonen suullinen tarkistus ottaen huomioon sen, että EOSF osoittaa solidaarisuutta alueen väestön kanssa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja koko teksti. Nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. manque deux votants. Un. Scrutin est clos. Äänestys on päättynyt. Le rapport est approuvé par 30. Hyväksytty 30 puolto ääntä, yksi, ty- yksi vastaääni ja viisi tyhjää. Seuraavaksi kohta 10 Euroopan unionin solidarisuusrahaston varojen käyttöönotto Romania, Bulgaria, Italia. Edustaja Muresanin mietintö, tarkistus numero kolme, kappalissa yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 21 vastaan 15, yksi tyhjä. Kappale 1a, tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 1a, suullinen tarkistus numero 1. Place the word involving by examining. Kipu. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus numero 5. raukia, jos tarkistus numero yksi on hyväksytty, mutta se tarkistus on yksi hylätty, eli nyt äänestämme numerosta viisi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Johdantosan viite, tarkistus yksi. Text reformulated as recital. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi. Tekninen muutos puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Näin äänestämme koko tekstistä, näin muutettuna sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äh, hyväksytty 35 ääntä, kaksi tyhjää. Nous allons maintenant nous prononcer sur euh, le budget rectificatif 2015 numéro. koskee sitten äh, kohtaa 5, jonka tavoitteena on vastata muutopaineisiin. Ja tämä on jatkoa tämän iltapäivän keskusteluilla. Gardia Zabalin. Mietintö. Tarkistus 16. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 9. Erillisäänestys. Ensimmäinen osa. Ensimmäinen kohta korostaa ja lisää avoimuutta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa tekstiä puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. scrutin est ouvert. Äänestys on alkanut. Scrutin. Äänestys on päättynyt. Toinen osa hyväksytty. Suullinen tarkistus, tarkistus 10. hätätila voidaan tehokkaammin hoitaa Euroopan unionin tasolla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 14.15 on äh, vedetty pois. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Hyväksy, äh, hylätty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi. Suullinen tarkistus. Jos maahanmuuttovirtoja ei hallinnoida oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, ne saattavat johtaa huomattaviin kustannuksiin muilla politiikan aloilla. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten Liben lausunnot. Kappa kaksi puolesta Äänestämmekö näistä kaikista yhdellä kertaa? Eli kaikki nämä Liben äh, tarkistukset puolesta vastaan. Tyhjää. Hylättyjä. Ja koko teksti sitten nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Le scrutin est clos. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 32 puolta ääntä, 3 vastaan ääntä, 2 tyhjää. Mobilisation. Seuraavaksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. Broadcom Suomi, Suomen hakemus. Kappalessa 3 tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kappale 4a, tarkistus 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 6, tarkistus 3 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty, hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan Tarkistamme sähköisesti. Tarkistus numero viisi, sähköinen äänestys, tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Vai, vai mitä? 18, 18. Mitäs se nyt tekee sitten? Hylätty, sanoo puheenjohtaja. Kappale kahdeksan. Tar- tarkistus kappale 8, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 9, tarkistus 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 9b, tarkistus 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan. Tarkistamme tarkistuksesta numero 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Anteeksi, anteeksi, hylätty korjaa puheenjohtaja. Me äänestämme koko tekstistä nyt sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 31.5. Ja nyt seuraavaksi Euroopan rakenne- ja investointien rahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta suuntaviivoja yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 23 artiklan soveltamiseen. Lewandowskilta. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi. Se raukeaa, koska yksi hyväksyttiin ei vaan, koska se hylättiin, niin sitä ei, se ei raukeakaan puolesta vastaan. Taitaa olla hylätty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 6. Puolesta vastaan tyhjää. <clears throat> Hylätty. Tarkistus 7. Puolesta vastaan tyhjää Ei hylättyä. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus kahdeksan. Äänestys on päättynyt, hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylättyä. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 on vedetty pois. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, aivan se raukesikin. Tarkistus 18, sekin on rauennut, kuten myös 19. Kompromissi 2, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty 22 joka on rauennut. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja koko teksti nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Scrutin clos. Äänestys on päättynyt. 18 puolta antaa 7 vastaan 12 tyhjää. Hyväksytty. Nous trans... Seuraavaksi siirrymme siirtopyyntöihin, sanoi puheenjohtaja, mutta tuli erehdys. Hän korjaa. Anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Euroopan unionin ja Guinea-Bissau on tasavallan kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien taloudellisen korvauksen vahmistaväksyn pöytäkirjan tekeminen. Onko joku pyytänyt puheenvuoroa? Ei. Eli sitten äänestämme suoraan tarkistus numero yksi puolesta. Vastaan. Ei ole vastavia, vastustavia eikä tyhjiä äänestäviä, joten sur l'approbation. Ja nyt äänestämme tätä koko pöytäkirjasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aha, pitää äänestää koko tekstistä. Anteeksi, sanoo puheenjohtaja. Äänestys alkaa. Scrutin clos. Äänestys päättyy. L'ensemble est approuvé par 30. Se on hyväksytty. Näin ollen tulemme sitten siirtopyyntöihin. Gardia Zabal. 18 euh, ja 19 kautta 2015 ehdotetaan, että niin äänestetään yhdessä, mutta sähköisesti. Anteeksi sanoo puheenjohtaja sähköisesti. Mutta yhdessä blokkina. Kyllä täytyy Äänestys alkaa. Tämähän on nyt seurasta siitä, mistä äsken juuri äänestitte. Äänestys alkaa. Kolme henkilöä eivät halua äänestää, eivätkö puuttuu kolme, nyt puuttuu enää kaksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 äänellä. Rouva Holmeier. Trifft EDPL. Seuraavassa on kysymys SDstä, jossa on ongelmia normailun tarjouskilpailumenettelyn suhteen sen vuoksi, että ei ole ollut tarpeeksi ehdokkaita, joilla olisi ollut tarpeeksi pätevyyttä. Sen vuoksi me tarvitsemme 310 000 euron siirron niin kutsuttuihin sopimushenkilökuntaan. Ja minun nähdäkseni tämä on ihan ok. Euh, Meidän pitää nyt äänestää tästä sähköisesti. Rouva Holmajärjeltä tuli puoltava lausunto. Äänestys alkaa. Kaksi ääntä uupuu. Vai ovatko kokonaan päättäneet jättää äänestämättä? Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 äänellä. Seuraavaksi, tämä seuraava kohta on siis lykätty. EDPS 1 2015 on lykätty. ASP-rakennuksen turvatarkastuksen uudistamishankekäsittely on myös lykätty. Eli näin ollen olemme saaneet äänestykset päätökseen. Palkintona tästä hyvästä urheilusuorituksesta. Me saamme nyt kuulla Rouva Gressleä, koska trilogi, kolmikantaneuvottelut, euro, on päätynyt. On päätynyt johonkin. Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin sehr froh, dass wir... Kiitos. Olen iloinen siitä, että Liettuan puheenjohtajamaa on toiminut hienosti ja on voitu viedä päätökseen tämä teksti. Tilannehan oli sellainen, että neuvoston jäsenvaltiot eivät äh, antaneet lausuntoaan meidän tarkistuksista ja sen vuoksi trilogia siirrettiin, mutta työstimme tekstiä. Ja onnistuimme saamaan lävitse 75 prosenttia siitä, mitä meillä oli omalla esityslistallamme. Joten voisin nyt kertoa teille, mitä meillä on. Meillä on ei-kansalaisjärjestöjen assimilointi kansainvälisiin järjestöihin, joka on kompromissi. Ja komissio halusi pitää tämän mahdollisuuden. Mutta nyt tässä on määritelty menettely, kuusi jäsenvaltion täytyy olla näiden kansalaisjärjestöjen jäseniä. Ja tämä täytyy olla kollegiaalinen päätös. Sitten myös äh, vastuuvapaus yhteisyrityksille. Tämähän tästä sovittiin jo edellisessä uudistuksessa, enkä olisi voinut uneksiakaan, että on niin vaikea äh, toteuttaa ja viedä lävitse jo sovittuja sopimuksia. Sitten äh, olemme myös vahvistaneet toimintaperusteista kertomusten tekemistä. Ja tämä tapahtuu Euroopan lisäarvon nimissä. Komission sisäinen äh, tilintarkastus annetaan parlamentille pyynnöstä äh, nähtäväksi. Tämä oli yhtäkkiä hyvin dramaattista, koska neuvostokin halusi yhtäkkiä nämä asiakirjat. Tästä jouduttiin oikein vääntämään kättä. Ja kilpailumenettelyssä tässä on ollut suuri uudistus. Siinä täytyy huomioida kestävä kehitys ja ympäristö- ja sosiaalilainsäädäntö. Tässä mm, nyt sitten vihdoin viimein saimme lävitse sen, että tämän direktiivin täytyy olla voimassa myös Brysselissä, että onnittelut siitä meille. Sitten näissä EUn tarjouskilpailussa mahdolliset äh, sanktiot, äh, sitten äh, myös määrittelimme ja tarkensimme esimerkiksi kohtuullisuusperiaatetta ja huolehdimme siitä, että on oikeusturva yrityksille ja että me voimme suojella myös EUn taloudellisia intressejä. Ja sanktioitamme myös tarkensimme ja siinä löysimme sitten ratkaisun, jota myös se neuvosto kannatti. Eli kukin virasto tai toimielin tekee päätöksensä sanktioista ja julistaa ne, julkistaa ne. Mutta tässä on kuitenkin sellainen paneeli, jota on kuultava näissä kysymyksissä. Ja vain perustelluista syistä voidaan poiketa paneelin päätöksistä ja paneeli on kutsuttava kokoon, jos tästä on esimerkiksi tuomioistuimen lausunto. Eli oli erittäin tärkeää määritellä tämä tie tähän paneeliin niin, että voimme jälkeenpäin katsoa itseämme peiliin niin, että löysimme hyvän ratkaisun. Mitä tulee sitten ulosrajattujen yritysten julkistaminen internetissä, tässä saimme hyvän tasapainon avoimuuden ja tietosuojan kesken. paneelin kokoonpanosta sovimme sen, että me haluamme jatkuvuutta ja riippumattomuutta siitä, että meillä on korkean tason äh, riippumaton puheenjohtaja, jota parlamentti vaatti, sekä parlamentaarinen sihteeristö, joka kutsutaan koolle vain silloin, kun meillä on jokin tapa, tapaus. Äh, sitten jälleen intressikonfliktit otettiin jälleen mukaan samalla tavalla, sellaisella tavalla kuin EP vaati. Mitä tulee rahoitusvälineisiin, niin vastoin komission alkuperäistä ehdotusta myös rahoitusvälineissä verojen ja sosiaalimaksujen maksamatta jättäminen johtaa ulos sulkemiseen. Eli tätä ei aikaisemmin ollut EU näissä välineissä. Tämä on hyvin tärkeää. Sitten teimme kompromissin erityiskertomuksista tilintarkastustuomioistuimesta liittyen siihen, kuinka kauan ne kestävät. Se on nyt äh, lyhennetty kuusi viikkoa ristiriitaisissa äh, tapauksissa ja 13 kuukautta tilintarkastustuomioistuimelle. Ja tämä on todellakin äh, suuri askel kohti nopeampaa raportointia. Nyt se on voinut kestää jopa kaksi vuotta, joten tämä on nyt joka, ainakin puolitettu. Tämä asia oli se kaikkein ristiriitaisin ja kiistanalaisin kysymys, mutta me ainakin yritimme parantaa tilintarkastustuomioistuimen mahdollisuuksia saada nopeammin nämä kertomukset käsiinsä. Jens, katson tässä Jensiä sinun eh, tarkistuksesi tai ehdotuksesi ohimin eh, ylijäämistä ja siitä, että on puttava oikeusperusta ja, niin edelleen ja niin edelleen. No sinä tiedät kaikki nämä argumentit ja eh, ihan sama juttu kuin neuvoston vastuuvapauden myöntämisessä. Tämä on klassikko, palaa uudestaan kuin boomerangin. Olen pahoillani sinun puolestasi. Me todellakin taistelimme tämän puolesta. Mutta ehdottaisin nyt kuitenkin, että me voisimme hyväksyä tämän tekstin ja kiittäisin puheenjohtajaa, joka näissä hyvin vaikeissa neuvotteluiden alkuvaiheessa oli suureksi hyödyksi. En olisi koskaan voinut kuvitella, että ranskalainen puheenjohtaja voisi olla näin suureksi hyödyksi. Ja tämä ei ole ironisesti sanottu. Kiitoksi. Kiitoksia puheenjohtajalle. Tämä oli hienoa tiimityötä. Oli hienoa, että olette mukana. Minun tehtävänäni oli vain tämmöinen säästävä rooli, koska tämä oli niin loistavasti valmisteltu tämä asiakirja. Haluan tässä kiittää julkisesti Rova Gresleä siitä. Viiveiden vähentäminen tilintarkastuslomistumille olisi haaste, josta lopputulos tuntui olevan aika arkaluonteinen ja hyvin epätodennäköistä, mutta te olitte hyvin päättäväinen määrätietoinen Rova Kresle ja se maksoi vaivan. Onneksi olkoon meillä on nyt hyvät, hyvät käyttömahdollisuudet tälle avoimelle ikkunalle, miten me voimme lähteä uudistamaan meidän varainhoitosääntöämme. Neuvosto ja komissio olivat alun perin sitä mieltä, että hyvin monet esitykset tulivat vähän niin kuin kentän ulkopuolelta. Ja nyt on sovittu ja tajuttu, että ne ovat ihan asianmukaisia ehdotuksia, jotka te olette laatineet ja kollegat myös vaitsien. Haluan myös onnitella siihen työhön on osallistuneita kollegoja. Voimme antaa tässä julkiset aplodit Rova Greslelle. Onko kommentteja tästä? Rova, herra, edustaja Geijer, olkaa hyvä. Ja, danke, president. Also... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset neuvottelijoille siitä, että te otitte tämän minun hankalan tarkistukseni mukaan niin, että tämä Alikanten virasto ja sen ylijäämät otettiin mukaan, vaikka sen ihan viime hetkellä vasta esitin. No, vaikka tämä nyt oli hedelmätön neuvottelu, niin aina minusta on kuitenkin hyvä tuoda esiin se, että siellä on ongelma. Siellä on lähes 500 miljoonan ongelma. Jos minä olen saanut oikein, oikeata informaatiota, niin tässä on kysymys suurista summista, Ja huolimatta siitä, että on laskettu näitä maksuja niille, jotka markkinoille tulevat ja jotka joutuvat tämän maksamaan virastolle, niin kuitenkin nämä summat vain kerääntyvät. Tämä ei kuitenkaan palaudu EUn budjettiin eikä asiakkaille eikä oikeastaan edes jäsenvaltioille, nyt he ovat löytäneet jonkinnäköisen ratkaisun, jonka parissa meidän täytyy nyt eh, hieman puuhastella. Jurissa meillä oli äänestys, eh, jossa oli kysymys eh, markkinaviraston maksuista. Ja siellä se saatiin mukaan trilogiin. Ja siellä saatiin aikaan nyt tällainen kanava takaisin kansallisiin budjetteihin – he nimittäin sanoivat, että nämä kansalliset markkinavirastot äh, täyttäntöön panevat äh, EUn äh, päätökset. Eli tässä ei ole kysymys ainoastaan siitä, että EUn jäsenvaltiot maksavat siitä, että he toteuttavat EUn vaatimuksia. Tämä nyt on operaatio, johon meidän ei pidä lähteä mukaan. Eli se, että kansalliset viranomaiset sanovat yhtäkkiä, että Euroopan täyt- määräysten täytäntöönpanossa on niin paljon työtä, että me tarvitsemme siihen ylimääräistä rahaa. Tämä tulee johtamaan ihan uskomattomiin asioihin EUn budjetissa. Oikeusasioiden valiokunnassa tämä oli tästä keskusteltiin paljon ja tämä oli ihan vahinko oikeastaan sen vuoksi, että meidän va, va, sosiaalidemokraattien varjoesittelijä tuli minun luokseni. Hän halusi vain viedä asiat päätöksen, koska hänellä oli muuta tärkeämpiä asioita, mutta sitten siellä oli yksi asia, jota, jonka pisti minun silmään ja ehkä budjettipäätöslauselmassa me voimme myös sanoa, että tällä tavalla ei voida toimia. Multa olisin hienoa, kiitokset tästä panostuksesta ja hienoa, että puheenjohtajakin oli avuksi. Bel après-midi. No niin, meillä on hieno iltapäivä ollut tässä. De, de, de, Tämä ylijäämä tapaus osoittaa sen, että niitä taulukoita, käytettiin, olivat vähän liioiteltuja. Ja normaalisti pitäisi vähän mennä alaspäin näissä taulukoissa. Mutta kansalliset virastot ovat vähän huolissaan, koska tulee sellainen tunne, että eh, he joutuvat kilpailutilanteeseen – Pitääkö tässä ryhtyä tuomaroimaan jonakin päivänä? No, onko muita kommentteja? Meillähän on kyllä mahdollisuus keskustella tästä vielä uudestaan. No, se mietintö, jota on odotettu vähän epätoivoisestikin. Par anticipation, je Minä tässä nyt jo Jose Manuelia Kiitän etukäteen. Tämä oli vähän ehkä odottamatonta, ei uskallettu odottaa yhtä miljardia, mutta näin tässä nyt sitten on kai käynyt. Hän teki sen. Edustaja Debre lähtee. Mikä on teidän kantanne huomiseen? Eikö teillä ollut mitään lisäargumentteja? N'abusez pas de cette confiance aveugle, monsieur. No, ei pidä nyt käyttää hyväksenne tätä, tätä luottamusta, edustaja Fernandes. No niin, annan teille puheenvuoron. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää puheenjohtajamme, haluaisin kiittää sihteeristöä. Ja tietenkin minun täytyy kiittää koordinaattoreita, jotka ovat alusta lähtien tukivat minua ja kiittää varjoesittelijöitä ja koko ryhmän henkilökuntaa. Olemme tehneet todellista työtä, se vaikutti alussa vain mahdottomalta, mutta täytyy myös todeta se, että työssä ei ollut kysymys pelkästään rahoituksesta, vaan Tämä asia ei tullut aivan selväksi alusta lähtien, mutta siinä onnistuttiin kuitenkin. On totta, että onnistuttiin saamaan miljardi euroa, jotta voitaisiin vähentää näitä kustannuksia, jotka koskevat ähm, Verkko Eurooppa-aloitetta ja Horisontti 2020-ohjelmaa. Ja meidän tulee myös ottaa huomioon se, että asetustekstissä puhutaan tästä takuupuolesta. On totta, että me vähensimme tätä 500 miljoonan vaikutusta Verkko Eurooppa-aloitteeseen horisontti 2020, jossa perustutkimuksen budjettilinjoihin ei kajottu. Artikat 1819 siirrettiin liitteeseen. Sitten meillä on tämä hallintoon liittyvä kysymys ja elinkaaren, kuten myöskin arviointiin. Me onnistuimme niissäkin. Arvi, jos arviointi on myönteinen, niin rahasto jatkuu. Ja jos meillä on riippumaton arvio, joka on pikemminkin kielteinen, niin silloin siitä seuraa lainsäädäntömuutos. Ja jos nähdään, ettei rahasto voi toimia, niin silloin sen toiminnan täytyy päättyä. Sitä asioista ei puhuta paljon, joka on erittäin tärkeä. On tämä neuvoa antava osio, joka on ilmainen julkisille yksiköille, pk-yrityksille, jotka voivat hyödyntää sitä. Meillä on myös nämä kansalliset alustat, joilla on yhteys myös alueellisiin alustoihin. TRAN ja ITRE-valiokunnat, nekin luonnostelivat tätä portaalia, jota annettaisiin näkyvyyttä investoinneille ja annettiin rahastolle avoimuutta Meillä on tietysti mietintöjä, jotka tulevat parlamentille. Parlamentti on mukana tässä asiassa, mutta loppujen lopuksi parlamentti tarkastelee näitä kielteisiä päätöksiä, joita tulee. Ja varsinkin se, mitä investointikomitean hyväksynyt, jota ei ole siis hylätty siellä, niin se on julkista tietoa. Eli olemme antaneet tällaisen demokraattisen valtuutuksen tälle rahastolle. Olemme myös tarkastelleet näitä tärkeitä ohjelmia, tasoita. Olemme antaneet lisäavoimuutta ja demokraattista valvontaa, kuten totesin sille. Olemme ottaneet huomioon budjettivalvontavaliokunnan näkemykset, jotka ovat olleet erittäin tärkeitä, kuten myöskin ehdotukset, jotka ovat tulleet Regi-valiokunnasta näiden eri alustojen suhteen voidaan katsoa, miten rakennerahasto siinä suhteessa toimii, miten tämä rahasto toimii. Meillä on väline nyt, joka on innovatiivinen, täydentävä, tuo lisäarvoa, joka saattaa luoda miljoonia työpaikkoja. Olemme parastaneet tekstiä. Eurooppa tarvitsee kasvua. Meillä on nyt uusi väline, joka mielestäni on väline, josta voimme olla ylpeitä. Ja minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, koska he ovat olleet erittäin merkittävässä asemassa, kun olemme pyrkineet saamaan tämän tuloksen, joka mielestäni on erittäin hyvä. Työ jatkuu. se jatkaa kaikissa, jatkuu kaikissa eri budjettiprosesseissa tulevien vuosien ajan, koska tavoitteena on, kuten totesin, niin usean otteeseen on mahdollisimman paljon vähentää vaikutuksia, jotka kohdistuvat horisontti 2020 ja verkko Euroopan välineeseen. Lisäksi voitimme vielä erittäin tärkeän asian. Neuvosto halusi työskennellä vanhan rahoituskehyksen parissa. Neuvosto ei halunnut puhua joustavuudesta. Ei se halunnut myöskään puhua artiklasta 14 tai mahdollisuudesta käyttää marginaaleja, näitä globaaleja marginaaleja. Me haluamme jatkaa niiden hyödyntämistä toisten hankkeiden puitteissa. Ja tämä työ on ollut ehdottomasti joukkuetyötä. Kiitän kaikkia puheenjohtajaa ja koko henkilökuntaa, joka on tehnyt erinomaista työtä. Ja voidaan sanoa, että voimme myös olla ylpeitä näistä inhimillisten voimavarojen laadusta, joka meillä on täällä poliittisissa ryhmistä, kuten myöskin sihteeristössä ja valiokunnassa, niin varsinkin sihteeristössä budjettivaliokunnassa. Kiitoksia. Nämä olivat suuria hetkiä elämässä viimeinen loppusuora. Minä olen elänyt, kokenut jotakin semmoista, mitä en ollut koskaan ennen, tai elänyt, eli aamiainen ennen nukkumaan menoa. Mutta Jose Manuel Fernandes on tehnyt tässä suurimoista työtä. Miten minä nyt... Minimiser minimisoida vaikutusta maksimaalisesti, niin kuin kollega Jose Manuel juuri sanoi. Mm, todella eivät ole varmastikaan mitään helppoja hetkiä ja päiviä. Ei ole helppoa. Minä olen uusi teidän joukossanne kun on parlamentaarikko silloin, kun sillä ei ole varsinaisesti hallitusta edessään, niin kyllä se on aika vaikeata eksersiisiä. Vuoropuheluna voi olla diplomaatti, eihän siellä aina ole ministereitä, diplomaatti esittää omaa roolia tehtävään. Hänellä on valtuudet ja tulee vaikutelma, että, että hän... Äh, että hän on vähän autistinen ja se on joskus vähän vaikea puhua autistisen henkilön kanssa. Mutta kyllä niille heille pitää antaa puheenvuoro, jotta asiat liikahtavat ja nyt kähtävät eteenpäin ja jokainen on, voi olla tyytyväinen jotta tämä toimisi, koska mehän vetoamme yksityisiin sijoittajiin. Meillä pitää olla yl- erittäin vakaa, vakaat yleiset puitteet. Jos me nyt haluamme antaa tasapainotetun vastauksen Kreikalle, se olisi hyvä, jos meillä on varmuutta, joka nyt on tässä painanut viime viikkojen aikana epävarmuus, joka on painanut viime viikkoina, ei se mitenkään rauhoittanut sijoittajia. Toivottavasti jo löydetään siihen ratkaisut. Olette varmasti kuulleet. Jerry äsken sanoi, että jos kreikkalaiset eivät pysty maksamaan viranomaisille, jotka hoitavat rajavalvontatehtäviä, niin silloin siitä kyllä syntyy suuren luokan ongelmia lisäksi myös. Silloinhan meillä on kokonainen mm, ovet ja ikkunat auki laittomalle maahanmuutolle, mutta varmasti tähän löytyy ratkaisu. Anteeksi, että annoin. Tein joitakin kommentteja ennen kuin annoin puheenvuoron kollegoille. Gracias, presidente. Rova Gardia Sabala. Minä haluan vain kiittää Jose Manuel Fernandes, joka osallistui kolmikantaneuvotteluun. Se on ihan oikeudenmukaista kiittää häntä hänen tehdystä, tekemästään työstä, koska esittelijänä osasi vetää hyvin neuvotteluja, neuvotteluja ja tuki myös hyvin parlamentin kantoja. Se oli todella, todella monimuokoista. Trilogin muotona on jo hyvin erityis, koska siellä on 50 neuvottelijaa. Siellä oli tietysti myös näitä äänitorvia. Siellä oli komission edustajia, hyvin paljon poliittisia puolueryhmiä, hyvin paljon poliittista herkkyyttä oli ilmassa. Eli ei ollut mitenkään helppoa viedä neuvottelut läpi. Me lopetimme kahdeksalta, söimme aamiaista ja sen jälkeen menimme nukkumaan. Se oli vähän hullunkurinen tilanne. Se oli kyllä ihan lopullinen trilogi. Sen jälkeen päätimme kaiken. Meillä oli trilogi, joka saattoi kestää kahdeksan, yhdeksän tuntiakin, koska kaikki ei ollut vielä kaikista oltu vielä sovittu ihan viimeistä yksityiskohtaa viimeistä yksityiskohtaa. Meillä oli 400 minisopimusta kappale kappaleelta yhdentoosa yhdentoosa jälkeen, eli meillä oli koko kokouksen ajan tällaista pientä hienosaantoa. Konkreettisesti se oli ehkä yksi, yksi kaikista vaikeimmista trilogeista verrattuna normaaleihin, mutta jos puhutaan trilogista, niin parlamentti odotti meiltä paljon. On vaikeaa neuvotella neuvoston kanssa. Joskus on vaikea ymmärtää heitä ja nyt pitää katsoa uudesta perspektiivistä. Ja puhemiestön näkemyskin on joskus on vähän monimutkainen. Pitää ajatella 27 maata. Mm, ehkä jotkut he käyvät kimppuun, jos vain siirretään pilkun paikkaa ja, ja ajan kanssa tä, varmasti pitää tätäkin parantaa, koska muuten ei voida edetä. Tämän trilogin myötä voitiin todeta, että vaikka me emme aina saaneet suurta apua komissiolta, he halusivat saada tekstin mahdollisimman nopeasti läpi ja neuvosto oli vaikea liikutella. Eli parlamentin työ oli todella, todella monimutkaista. Jos otamme huomioon kaikki valitsevat olosuhteet, niin sopimus on kyllä suhteellisen hyvä. Eli parlamentilla oli paljon tuettavana ja paljon ehdotettavana ja meillä oli paljon ehdotuksia, jotka parasivat tekstiä. Valitettavasti kaikki ei, ei mennyt läpi, mutta olemme oleellisesti mm, parantaneet tekstin substanssia. Se oli yksi tärkeä asia. Ajakin budjetillisesti me saimme jotakin läpi. Olemme parantaneet rahoitusta, mutta tämä on Tämähän tietysti liittyy, liittyy myös budjettineuvotteluihin vuodelle 2016. Ja sitten oli, oli ihan varmaa, että lähdetään tarkistamaan monivuotista rahoituskehystä. Eli tämä oli ensimmäinen askel tässä finanssineuvottelussa ja näin voimme, meillä on ehkä lisää investointityökaluja EUlle. Merci aussi à la part que vous avez... Kiitos myös teille, Roa, teidän osallistumisestanne neuvotteluihin ja varsinkin osallistumisesta yö osallistumiseen. Edustaja Margala. Eh, Kiitos, minä olin myös läsnä. En ehkä niin aktiivisesti kuin Rova Gardia Saval, eh, tai vielä vähemmän kuin eh, Jose Fernandes. Mutta minä halusin kuitenkin aplodeerata heitä, ehkä oli vähemmän, vähemmän intoa siinä niiden kaikkien osalta, jotka olivat osallistuneet tähän kokoukseen, mutta todellakin parlamentti paransi ja aivan selkeästi alkuperäistä tekstiä, jota komissio oli ehdottanut ja jota, josta kävi ilmi se asenno, asenne, jolla haluttiin pysäyttää yksimielisyyttä, jota neuvosto aina peräänkuulutti. Mutta ihan selvä on se, että teksti on jo, ehkä tekstiä voidaan arvo, arvioida vähän paremmin kuin sitä arvioidaan nyt pienen hetken päästä, pienen etäisyyden päästä, ja, mutta se on parempi, jonka parlamentti halusi hyväksyä alun perin. Ja reaktiot ö, sopimuksen jälkeen, jotka tulevat ehkä muilta komiteilta, valiokunnilta tai muilta edustajilta, vaativat tiettyä varovaisuutta, pitää suhtautua siihen tietyllä perspektiivillä ei saa olla niin kriittinen kuin mitä oltiin odotusten suhteen. Ryhmämme vastikään keskusteli tästä ja on argumentteja syitä joka suuntaan. Kyllä, tässä voidaan puoltaa puoltavaa äänestystä, mutta meidän täytyy kuulla muitakin mielipiteitä, jotka ansaitsevat tulla kuulluksi ja kaiken kunnituksen, mutta jos puhutaan rahoituksesta ja miten eurooppalaisia ohjelmia lähdetään toteuttamaan Horizon 2020 ja verkkojen Eurooppa erityisesti, me voimme esimerkiksi nähdä, että 4 prosenttia, tai se on kyllä kytketty myös energiaohjelmaan ja myös ilmastonmuutos. Kaikki nämä on lihdetty kytketty suuriin kansainvälisten toimijoiden kanssa tehtyihin sopimuksiin. Tämähän on jo vanhaa perinnettä. Me myös meidän piti hyväksyä, se oli kyllä suuri läpimeno. Meidän piti ottaa huomioon olosuhteet miljardista eurosta tähän budjettiin, mutta meidän piti sen sijaan luotu, luopua näistä marginaalien käytöistä jos lähdetään tur- tarkistamaan monivuotista rahoituskehystä. Jos, lähdetään, jos puhutaan hyvästä hallinnoista, jää joitakin kysymyksiä, jotka, tai siis jotkut kysymykset kääntyivät hyvin positiiviseksi, jos, lähet, jos lähdetään taas sitten valintakri, valintakelpoisuuskriteereistä puhumaan. Scoreboard. Niin meidän täytyy tässä pitää ottaa huomioon miten tämä komission ehdotus menee. Kaikki riippuu, hyvin paljon riippuu teollisuudesta. Kaikki arvioinnit on tehty. Minä teen arvioinnin tarkoittaa sitä, että minä olen vähän pahoillani. Niin että joudun jäämään niin pitkään, mutta minä olin sen jälkeen Palestiinassa. Enkä voinut olla koko kokouksen loppuun asti, mutta huomenna varmasti sanomme viimeisen sanamme kommentteina. Me voimme vähän nyanssoida. Ja viimeksi lopuksi puheenjohtaja. Tämä alkoi konkreettisella kasvusopimuksella – meidän taloutemme, EUn todellinen tilanne. Me saimme uuden rahoitusvälineen käyttöömme. Se on enemmän kuin suunnitelman rahoitusväline. Voidaanko se hyväksyä sellaisena, mutta joka tapauksessa tämä on suuri, suuri muutos. Jos puhutaan linjauksista suhteessa ensimmäiseen versioon, joka meillä oli käytettävissä, vaikuttaa siltä, että kuten täällä on sanottu, meidän täytyy olla tarkkaavaisia – miten päätökset tehdään tässä parlamentissa, kun joka vuosi päätetään budjetista ja kun tarkistetaan ja arvioidaan, arvioidaan rahastojen käyttöä, miten me arvioimme niitä, meidän täytyy tietää, voimmeko hyväksyä kaiken, missä määrin me olemme todella käyttäneet rahaa hyvin ja miten päämäärät ovat toteutuneet. Kiitos paljon. Si, monsieur Madame Gressle. Ich wollte natürlich auch meine No, minä haluan luonnollisesti myös äh, osoittaa kiitokseni. Tämä lopputulos on paljon parempi kuin äh, luonnos, jossa oli niin valtavia aukkoja, että sitä ei olisi voinut eh, toteuttaa. Katsotaan nyt sitten täytäntöönpanossa, minkälainen menettely tässä tulee yhteisessä kokouksessa Ekonin kanssa. Annettiin ymmärtää, että lopputulos oikeuttaa jo menettelyt. No, minä en hyväksy tällaista ja minä todellakin toivon, että ei enää tule toisintoa tälle tämän vaalika- vaalikauden aikana. Tässä nyt huomataan, että on uusi yhteinen komitea. Tässä on taas yksi hyvä yhteinen asia jaettavana. Et c'est une façon de préparer le rassemblement. Tällä tavalla me tässä valmistelemme parlamentaarista kokousta mahdollisimman laajalta pohjalta. Eh, il restera à régler quand même quelques détails, c'est la convention entre... Meidän pitää vielä joitakin yksityiskohtia tässä hioa. Jos komissio tässä lähtee keskustelemaan investointipankin kanssa. Me olemme olleet niin innoissamme ja niin onnellisia näistä yhteisistä kokouksista, että jatketaan tätä arvoisa esittelijä jatkamme tätä perinnettä, jotta voimme mm, saada selville tästä sopimushankkeesta, jolla, mitä nyt täytyy toivoa, että saamme huomenna enemmistön taakse äänestyksessä tälle tekstille. Jos jotkut kollegat ovat vielä skeptisiä tai epäileväisiä, niin nyt pitää tehdä kaikkemme, jotta saamme vastapuolen vakuutettua, kuinka tärkeä tämä teksti todella on. Me comme il faut vivre dans un esprit de confiance, parce que... Meidän pitää elää luottamuksen tunnelmassa, jos luottamus on... Ja miten me osoitamme luottamuksemme? Meillähän on se hypoteesi, että tekstistä äänestetään huomenna. Ja järjestämme sitten drinkin sen jälkeen huomisillaksi. Kyllä, kyllä. Te, teidät kaikki kutsutaan sinne, olipa teidän äänestyskäyttäytymisemme mikä tahansa huomenna. Eli silloin voimme uudemman kerran ilmaista, kuinka tyytyväisiä olemme ja kiittää, onnitella niitä, jotka tekivät tämän mahdolliseksi, tämän tekstin läpiviemisen ja tämän trilogin lopputulemisen. Tänä aamuna Jose Manuel puhui lisäarvosta. Hän kysyi, miten saadaan lisäarvoa julkisiin menoihin nimenomaan eurooppalaisissa maksuissa. Kyllä tässä nyt, luotoissa, kyllä tässä on se nyt tullut ihan selkeäksi tämä lisäarvo. Haluan kiittää esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä, kaikkia henkilöitä, jotka osallistuivat tähän työhön. Ja minä halusin, joka olen uusi joukossanne, minä, olen, äh, minä voin vain arvostaa, kuinka äh, meillä on korkeatasoisia asiantuntijoita, kuinka he ovat aina olleet käytettävissä. Tämä tiimityöskentely on ollut todella hienoa. Se on ollut teknistä, humanista ja asiantuntevaa. Kiitos paljon. La dernière nuit de trilogue, euh, vers 7 heures du matin. Seitsemältä aamulla trilogissa piti kerran miettiä, että päästäänkö tässä ikinä loppuun. Plan, euh, psykologi. Siellä vähän oli hermopeliä psykologista mittaa otettiin. Ja sitten hän se loppujen lopuksi hioutui ja päästiin. Se oli ihan hyvä näin. Olisi ollut todella vahinko, jos olisi uhrattu niin paljon aikaa ja vaivan näköä, eikä sitten olisi mitään jäänyt siitä konkreettista, jos kaikki sujuu hyvin, ja kyllä kaiken pitäisi sujua hyvin äänestyksessä, niin huomenna illalla teidät kaikki on kutsuttu kello 19.20 rinkille. amateur. Voilà. Eh bien, encore une fois. Non, niin, vielä kerran. että annoitte mahdollisuuden elää tämä hieno retki yhdessä. Toivottavasti tämä nyt tuottaa tulosta ja se toimii. Siitä pitää tehdä tehokas. Ja ihan to, jotta yksityiset investoijat päättävät ottaa riskejä tämän hyvin kauniin takun kanssa, jota me voimme taata heille, tarjota heille, niin puitteiston pitää olla myös siihen sovellettu. Haluan sanoa tässä, kuinka tärkeää on saada sisämarkkinat loppuun viedyksi. Meillä on vielä paljon siellä pirstaloitumista, eikä se mitenkään miellytä investoijia eikä Euroopan investointipankin hankkeen vetäjiä. Toivottavasti saamme sisämarkkinat määräajassa loppuun viedyksi ja voimme poistaa kaikki esteet, jotka vielä vaikeuttavat sen toimintaa ja myös ehkä pelottavat joitakin sijoittajia. Se on erittäin merkittävää PK-yrityksille, se on todellinen haaste. Toivon, että ainakin 20 prosenttia tästä budjetista menee PK-yrityksille, koska ne ovat työllistäviä ja No tässä kohta ovat lomat ovella. Meillä on ollut tässä kuluneen puolivuotiskauden aikana kolme trilogia, yksi maksuista. Voihan, kyllä me tänä aamuna pystyimme todentamaan, että on ollut seurantaa trilogi, trilogin varainhoitoasetuksesta, jossa edettiin yli odotusten – Siinä ei ollut Rova Greslen määrätietoisuus, päämäärätietoisuus yhtään väheksyttävää. Ja sitten saatiin hyvät tulokset myös siitä. Lähdettiin hyvin iloisesti, ei missään nimessä saa kajota kuuteen miljardiin verkkojen Euroopasta ja horisontti 2020. Jose Manuel kysyi minulta vähän, miten hän voi polkea taaksepäin ja loppujen lopuksi hän kuitenkin sai napattua sen miljardin sieltä. Se oli loistava suoritus. Il faut faire preuve de détermination. Ce qui a été fait avec élégance et, et efficacité. Voilà, je pense qu'on va pouvoir... No niin, voimme varmasti lopettaa kokouksemme tähän. Esityslista oli aivan erityisen raskas ja myöskin koko päivä, koska me aloitimme nyt kello yhdeksältä aamulla. Kiitos. Hyvää loppuiltaa ja tapaamme huomenna täysistunnossa ja huomenna drinkillä.